Herr Präsident. Puhemies. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Jatkamme istuntoamme. Pyydän teitä istuutumaan. Eilisen kokouksen pöytäkirjat ja tekstit ovat käytettävissä. Onko siihen liittyen mitään huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja on täten hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin ja kuulemme Italiana pääministerin eh, Montin selvitystä. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Tämä on meille suuri ilo ja kunnia, että olette päässeet tänne paikalle ja haluan koko talon puolesta toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. Äh, Arvoisat kollegat, menettelytapa huomautus. Muistuttaisin kaikkia siitä, että tässä keskustelussa ei sovelleta catch the eye-menettelyä, joten on ihan turha yrittää heilutella niitä valkoisia papereita. Eli käsittelyä ilman puhelistaa ei ole olemassa. Tämä on todettava, koska olen joutunut jo nielemään monia Catch the President-menettelyä ja he ovat vaatineet tai oikeastaan suositelleet minulle Catch the Eye-menettelyn soveltamista tämän keskustelun yhteydessä, mutta valitettavasti se vaan ei ole mahdollista. Ja nyt annan mahdollisuuden talouskriisi, kasvu- ja työllisyyskeskustelun yhteydessä Italian pääministerille Mario Montille. Hän voi esittää oman julkilausumansa tilanteesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. On suuri kunnia sekä minulle että Italian hallitukselle olla kutsuttuna täällä Euroopan parlamentissa täysistunnossa, jossa voi nyt sitten lausua muutaman sanasen päivän aiheesta. Haluaisin ensinnäkin osoittaa kunnioitustani tälle parlamentille, koska minulle on kovin liikuttavaa olla tässä paikassa. Muistan ensimmäisen kerran, kun tapasin Euroopan parlamentin jäseniä tammikuussa 1995. Silloin oli kuulemistilaisuudet Euroopan komissaariehdokkaiden kohdalla ja itse olin siellä läsnä ehdokkaana kymmenen vuoden ajan. Tämä parlamentti on ollut minulle tärkeä päättäväinen keskustelukumppani ja olen nähnyt, kuinka Euroopan demokraattinen elämä on kasvanut ja sen vaikutusvalta on tässä salissa ja Brysselin salissa kasvanut. Täysistuntosalissa ja val- valiokuntien saleissa on tehty tärkeää työtä ja tervehdin tässä nytten komission jäseniä myös ja komission jäsenenä koin, että parlamentti oli tärkeä kumppani ja liittolainen demokratian edistämiseksi Euroopassa. Nyt olen sellaisessa paikassa täällä parlamentissa, jossa en koskaan aikaisemmin ole päässyt olemaan paikalla, eli täällä neuvoston penkin puolella. Voin va- vakuuttaa teille, että minulle on täysin mahdotonta erottaa vastuuta maastani vastuusta italialaisena Euroopan unionia kohtaan. Olen liian monta kertaa Brysselissä komissaarina nähnyt kansallisia hallituksia, jotka pelaavat syyttäjän peliä ja ottavat syyttäjän paikan Euroopan instituutioita kohtaan sen jälkeen, kun ovat itse osallistuneet Euroopan instituutioiden itse tekemiin päätöksiin. No, lupasin jälleen kerran itselleni, että en koskaan tällä tavalla ikävästi hiekuttaisi Euroopan unionia. Harrastaisi huonoja vitsejä tähän tyyliin. Ja aina selostan kansalaisilleni parlamentissa ja muuallakin, että ne tärkeät, tärkeät uhraukset, joita Italian kansalaiset joutuvat tällä hetkellä tekemään, eivät ole sellaisia, jotka Euroopan unioni on heidät pakottanut tekemään, vaan ne ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin parantaa Italian yhteiskunnallista, sosiaalista, taloudellista ja ähm, yhteiskunnan elämää ja meidän kansalaistemme lasten elämää. Eli näitä muutoksia näistä muutoksista ei pidä syyttää Euroopan unionia. Tunnen suurta vastuuta tällä hetkellä ollessani johtamassa maata, jolla on Euroopan unionissa sellainen tilanne, joka on yhä vähemmän yleistä Euroopassa, eli että meillä on Eurooppa myöte, myönteinen ilmapiiri ja haluaisin, että en riistäisi tätä vähäistä luonnonvaraa, vaan Edistäisin sen kasvua ja yritän huolellisesti hoitaa tätä tehtävääni pyrkiessäni vakuuttamaan kansalaisia oikeaan suuntaan meneviin päätöksiin vedoten järkeen ja välttämättömyykseen, ei, välttämättömyyteen eikä suinkaan pelkästään eurooppalaisiin säännöksiin. Ja pyytäisin kollegoita ja muitakin Euroopan unionin jäsenvaltioita harjoittamaan samankaltaista lähestymistapaa tähän perustavanlaatuiseen rakennelmamme, jota Euroopan unioni edustaa. Italia on tänä päivänä, hyvät jäsenet, hyvä puhemies, mukana hyvin monimutkaisessa kehityskulussa, jonka tavoitteena on päästä pois kriisistä. olemme nyt johdattelemassa maatamme pois tällaiselta varjoisalta kujalta, johon on usein liitetty pelko siitä, että kriisi leviäisi meidän kauttamme laajemmaltikin. Ja ennen kaikkea julkisen talouden vakauttamistoimin ja rakenteellisin muutostoimin olemme tähän pyrkimässä. Ja haluaisin muistuttaa, että edeltäjäni, pääministeri Berlusconi, viime kesänä pyrki saattamaan Italian talousarvioin tasapainotilaan jo vuonna 2011, eli pari vuotta ennen muita eu maita. Ja tämä, tämän äh, tavoitteen hän itselleen tässä hätätilanteessa. Ja oma hallitukseni jatkaa samalla linjalla. Tämä sitoumus on hyvin vaativa ja se tarkoittaa sitä, että BKT pitäisi saada parannettua viidellä prosentilla. Olemme päättäväisesti etenemässä kohti julkisen talouden tasapainottamista ja olemme erityisen päättäväisiä sen suhteen, että hallituksen ja parlamentin suhteet Italiassa pysyisivät hyvinä niin, että saataisiin toteutettua ne välttämättömät rakenteelliset muutokset ja uudistukset, jotka ovat käynnissä. Kun Italia vakauttaa tilaansa ja tähän on tietysti pitkä matka vielä edessä, mutta olen tosi todella rohkaistunut siitä, mitä on tapahtumassa ja toivon, että sen tien päässä on Italia, joka ei pelkästään ota passiivisesti vastaan Euroopan unionin poliittista ohjausta, vaan edessämme on Italia, joka haluaa myötävaikuttaa yhä enemmän näihin suuntaviivoihin ja ohjaukseen. Italia haluaa olla sellaisessa roolissa, joka sille kuuluukin Euroopan suurena perustajajäsenenä ja euroalueen suurimpina talouksina. Ja tässä hengessä, jossa ilolla otin vastaan sen kiinteän yhteistyön, jota Saksan liittokansleri ja myöskin Ranskan presidentti ovat Italialle tarjonneet, niin tässä kolmen keskisessä tapaamisessa, ensimmäisessä tapaamisessa jo toin esille tämän ajatuksen Italiasta, joka haluaisi myötävaikuttaa yhteiseen kehitykseen yhteisömetodin metodin pohjalta kunnioittain Euroopan instituutioita ja edistäen kaikkia niitä mahdollisuuksia, joiden myötä rakennetaan siltoja sen sijaan, että tuhottaisiin niitä kaikkiin sellaisiin maihin, jotka eivät kuulu vielä euroalueeseen ja myöskin niihin maihin, jotka mahdollisesti ovat ilmoittaneet, että eivät koskaan haluaisikaan sen jäseniksi. Minusta on tärkeää, että Euroopan unioni on osallistava eikä mitään tahoa poissulkeva. No sitten muutama sananen tästä talouskriisiaiheesta, kasvusta ja työllisyydestä, joka on tämän istunnon aiheena. Sanoisin muutaman sanasen siitä, minkä minä katson tämän eurooppalaisen elämänvaiheen suurimmaksi riskiksi. Euro on ollut yhteisöprojektin kunnianhimoisin hanke tähän mennessä ja kaikki toivomme, että siitä ei tulisi eurooppalaisia erottava tekijä. Tämä riski on kuitenkin olemassa. Ja se on uskoakseni aika lähellä. Ja toivomme, että saamme ratkaisun aikaiseksi euroalueella, mutta yhtä paljon voimia on omistettava myöskin sellaisen yhtenäisyyden hengen luomiseksi sen suhteen, että kaikki ymmärtäisivät, että kyseessä on yhteinen hanke. Eurohanke on synnyttänyt liikaa stereotypioita ja jakanut eurooppalaisia erilaisiin joukkoihin, keskusvaltioihin ja periferiassa sijaitseviin valtioihin. Ja kaikki tällaiset luokittelut ovat asioita, jotka pitäisi päättäväisesti torjua. Minä edustan sellaista maata, joka on maantieteellisesti äärialueella perifeerinen, eikä minulla ole minkäänlaista vastustusta sen suhteen, kun puhutaan asiasta maantieteellisessä mielessä, mutta samanaikaisesti täytyy huomioida, että keskusvaltiot, ja Italiahan on vastuunkannon puolelta ollut myös tässä joukossa, lähtisin kahdesta Euroopan tärkeimmästä taloudesta, eli Saksasta ja Ranskasta, ja nämähän olivat kasvu- ja vakaussopimuksen kriisin alkulähteet. Vuonna 2003 sen uskottavuus väheni, kun Italiahan oli ennen näitä kahta valtiota ECOFIN-neuvostossa, niin tuona vuonna nämä kaksi maata katsoivat paremmaksi vaikuttaa poliittista vaikutusvaltaansa muihin jäsenvaltioihin periaatteessa rikkoakseen sääntöjen täytäntöönpanon ja valvonnan. Ja tämän tunnustavat sekä Ranskan että Saksan edustajat, joten en tässä nyt sano mitään sopimatonta Ranskan presidentin ja Saksan liittokanslerin suhteen. Ja se on suuri, ammottava haava, parantumaton haava, joka on jäänyt auki euroalueella, joka perustui budjettikuriin aikanaan. Eli meidän ei tule unohtaa, että myös keskusvallat, samoin kuin äärialueella sijaitsevat vallat, ovat vastuullisia siitä, mitä tapahtuu. Ja itse täällä nyt edustan eräällä tavalla molempia näitä tahoja. Tietyt maat ovat antaneet itsensä luisua kurinalaisuudettoman tilaan, mutta kuitenkaan Euroopassa ei ole hyviä ja huonoja. Meidän täytyy tuntea yhteisvastuuta kaikkien siitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin ja ennen kaikkea vastuumme sen suhteen, mitä teemme tulevaisuuden rakentamiseksi. Meillä on mennyt kahdeksan vuotta, kahdeksan vaikeaa vuotta, kun jäsenvaltiot ja komissio, ja itse asiassa komissio alun alkaen, ja mielelläni tätä muistelen, koska tämä tärkeä instituutio, joka on Euroopan integraation moottori. Ja myöskin parlamentti on ollut viime vuosina yhä tärkeämmässä roolissa tässä projektissa. Nämä toimielimet ovat joutuneet käyttämään aikaa kahdeksan vuotta rakentaakseen uudelleen työllä ja tuskalla sen uskottavuuden, mikä, mitä kasvu- ja vakaussopimus vaatii. Ja sen takia haluan kunnioittaa tätä parlamenttia, erityisesti Sixpackin aikaansaamisessa. Tämä on sellainen rakennelma, joka on lisännyt entisestään luottamusta tähän järjestelmään verrattuna siihen, mitä neuvosto oli alun perin edes suunnitellut. Tämä parlamentti on tässä historiallisessa vaiheessa, jolloin säännöistä on livetty kansallisella tasolla. Ja muistuttaisin, että tämä ei ole totta eurooppalaisella tasolla, koska tämä parlamentti on tässä prosessissa ollut kurin valvoja. Ja sen takia haluan kiittää tätä parlamenttia sen tekemästä työstä. En usko, että nyt olisi oikea hetki ryhtyä arkistoimaan budjettikuriasiaa ikään kuin valmiiksi saatetuksi asiaksi, koska meillä on fiscal compact paketti, sopimus saatu aikaiseksi ja nyt voidaan siirtyä sitten puhumaan muista asioista. Ei. Tämä koskee myöskin meidän jokapäiväistä elämäämme kotimaissamme. Eilen kollegoittani kanssa Roomassa ministerineuvostossa jouduin tekemään hyvin vaikean päätöksen, joka ei saavuttanut suurta suosiosta, suosiota. Eli se, että en, emme anna rahoitustakuuta Italian valtion taholta 2020 olympialaisten hakuprosessia varten. Italiassa oltiin kovin pettyneitä tämän päätöksen suhteen ja erityisesti Roomassa. Mutta perustelimme, ja minusta tuntuu, että Italian julkinen mielipide ymmärsi nämä perustelut, että kaikkein tärkeintä Italialle tänä päivänä sen omien etujen mukaisesti ja koko Euroopan etujen mukaisesti – ja itse asiassa viime viikolla jo Washingtonissa sain todistuksia siitä, kuinka euroalueen vakautta pidetään tärkeänä myöskin koko maailmantalouden kannalta. No niin, joka tapauksessa tässä tilanteessa jokainen liikku, joka siirrettäisi, siirtäisi tulevaisuuteen budjettikurin täytäntöönpanoa, olisi sellainen asia, josta minun mielestäni meidän ei pitäisi Italian hallinnosta vastuuna olevina henkilöinä ryhtyä. Ei pitäisi taakoittaa tulevia sukupolvia meidän tekemillämme päätöksillä. On olemassa muitakin mahdollisuuksia järjestää merkittäviä tapahtumia Italiassa, ja Italia on jo saanut siihen aikaisemminkin mahdollisuuksia kulttuurin ja urheilun alalla. Mutta minun mielestäni nämä ovat sellaisia asioita, joilla pystymme osoittamaan, että budjettikuri ei ole sellainen asia, joka nyt on nopeasti saatu aikaiseksi ja järjestykseen ja nyt voimme elää eh, entiseen malliin, vaan ei, meidän on muutettava yhteiskuntaelämämme suuntaa pysyvästi. Euroopan neuvoston pöydässä Italia edustaa yhä enemmän kasvun ääntä. Tämä siksi, että se kokee, että sen oma tunto on rauhallinen, koska se on tekemässä kaikkensa budjettikurin aikaansaamiseksi. Ja 30. tammikuuta Euroopan neuvostossa, jonka jälkeen järjestetään sitten toinen maaliskuun alussa, on tilanteessa, jossa joutuu vielä tekemään paljon kasvun suhteen. En tiedä, miten parlamentti nyt tässä vaiheessa tulkitsee omaa työtään ja päätöksiään eri projektien suhteen, mutta keskeisessä asemassa on kasvun vaatimus. Italia on pyytänyt ja saanutkin esimerkiksi Euroopan neuvostossa mahdollisuuden edistää sitä, että talouspoliittisen kasvun tavoitteisiin panostettaisiin yhä enemmän. Ja tämä on ilman muuta mahdollista ilman, että kyseenalaistetaan koko toimintakehystä. Riittää, ettei vain toteuteta aina samoja vanhoja totuttuja toimintatapoja. Esimerkiksi jos puhutaan yhteismarkkinoista, sillä on vielä paljon annettavaa ja sanottavaa Euroopan kasvulle. Komissaari Barnier oli suurena toimijana komission taholta, kun se julkaisi aloitteensa koskien sisämarkkinoita koskevaa pakettia. Ja Italia vaatii, että ei pitäydytä pelkkiin puheisiin, vaan toimitaan myös puheiden mukaisesti siten, että valtion päämiehet omalla näkyvyydellään ja painoarvollaan antavat tarpeellisen poliittisen näkyvyyden sille, että yhteismarkkinat eivät jäisi vain harmaaksi ö, sanamassaksi sinne lainsäädäntöasiakirjojen sekaan. Ja me haluamme kehittää tätä lähestymistapaa vahvasti. Ja otan tässä nyt esimerkin jostakin, jonka olen sanonut jo myöskin Euroopan, Euroopan neuvostossa. On tietysti hyvä, että meillä on Fiscal Compact-paketti, sopimus. Ja tietenkin on hyvä, että budjettikuria tällä tavalla valvotaan. Mutta yhteismarkkinoiden kanssa. Se ei ole sama asia. Koska on aivan oikein, että meillä on vakavia ja tehokkaita mekanismeja, joilla voidaan sanktioida budjettikurin löysyydestä ja sisämarkkinoiden ö, sääntöjen rikkomiseen liittyvät sanktiot voivat toimia hyvin neljän viiden vuoden ajan, kunnes komissio pääsee viemään asian tuomioistuimeen. Mutta tämän, t- tässä ovat Euroopan toiminnan rajat ja se saa aikaiseksi euroalueen toiminnan rajoitukset. Emuun ja budjettikuriin on kiinnitettävä huomiota, se on hyvä asia, mutta talousliittoon ei ole kiinnitetty yhtä suurta huomiota, joka taas tukee sitten puolestaan rahaliittoa ja johon meidän kaikkien pitäisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Minun mielestäni kasvusta on sanottava vielä lopuksi, koska tiedän, että täällä parlamentissa aika on kortilla ja se on aivan oikein. Monessa muussa eurooppalaisessa julkista keskustelua käyvässä paikassa sitä ei tällä tavalla rajoiteta, mutta hyvä, että täällä rajoitetaan. Niin, Nämä vakausvelkakirjat, josta tämä parlamentti suurella enemmistöllä kantansa ilmaisi, ovat jotakin sellaista, jota itse olen pyrkinyt edistämään muilla areenoilla. Ja sitä ei pitäisi, niitä ei pitäisi koskaan nähdä budjettikurin rapauttajana, vaan ne ovat sellaisia välineitä, joilla voidaan rahoitusmarkkinoita entisestään integroida, jos tätä välinettä käytetään ja äh, jos se rakennetaan asianmukaisesti komission vihreän kirjan ohjeiden mukaisesti ja Euroopan parlamentin päätöslauselmien mukaisesti, niin ne voivat myötävaikuttaa siihen, että rahoitusmarkkinat toimivat kontrolloidummin ja kurinalaisemmin, samalla kun valvotaan julkisia talousarvoja, valtioiden talousarvioita. Eli nämä ovat sellaisia työkaluja, joita voidaan käyttää kunnioittain eri maiden tarpeita. Jos nyt on suuri maa esimerkiksi, joka katsoo, että vakausbondeja täytyy viedä hieman ottaa käyttöön hieman aikaisemmin sen sijaan, että otettaisiin käyttöön hieman myöhemmin, niin tätä täytyy tietysti kunnioittaa tätä toivetta ja katsoa, onko se perusteltu toive. Ja uskon, että jonakin päivänä tulee myöskin se hetki jonkun ajan päästä, jolloin pitää tarkastella uudelleen onko julkisten ja yksityisten sijoitusten tai julkisia ja yksityisiä sijoituksia koskeva sopimus sellainen, mikä sen pitäisi olla. Jos nyt puhutaan esimerkiksi budjettitasapainon rakenteellista perustaa ja sitä koskevaa sääntöä, onko se sellaisenaan oikea, niin tämä täytyy myöskin tarkastaa vielä. Tämä golden rule, kultainen sääntö, Saksassa esimerkiksi todettiin, että valtio voi olla velkainen, mutta vain siihen pisteeseen asti, jos äh, julkista rahoitusta on riittävästi. Jonakin päivänä, jonakin päivänä kun Eurooppa on saanut tämän suuren siirtymävaiheen valmiiksi Saksan johdolla, tähän kurinalaisuuden suuntaan, niin jonakin päivänä Euroopalla on mahdollisuus sitten pelkäämättä miettiä kasvun välineitä rauhallisin mielin myöskin äsken mainitsemaltani näkökannalta. Ja tiedän, että minulla on tässä vain vähän aikaa, mutta vielä viimeisenä asiana, puhemies, viittaisin tämänpäiväiseen artikkeliin, joka ranskalaisessa, italialaisessa ja saksalaisessa lehdistössä oli esillä. Ja siinä todettiin, että me tarvitsemme tai meidän täytyy sovitella toisiinsa yhtäältä integraatiota tarvitaan yhä enemmän ja toisaalta demokratia, josta emme tietenkään halua luopua. No miten pääsemme sovittamaan nämä kaksi asiaa yhteen, demokratia ja integraatio yhdentyminen? Minusta on ilman muuta mahdollista sovittaa toisiinsa demokratia ja integraatio. Of course, of course, uh, on... Vain tällainen hyvin pinnallinen saaristokulttuuri ehkä saattaisi olla sitä mieltä. Saattaisi olla sitä mieltä naivisti, että integraatio tarkoittaa jonkinlaista supervaltaa, mutta suurin Eh, suuri enemmistö Italian parlamentissa kuuluisi tähän joutoon. Anteeksi nyt vain, jos nyt tartun tähän integraat- eurooppalaisen integraation aiheeseen, joka on minun sydäntäni niin kovin lähellä. Integrazione europea. Eurooppalainen integraatio ei tarkoita todellakaan mitään supervaltaa, vaan sitä, että jatkuvasti toimitaan läheisyysperiaatteen mukaisesti. Ja se täytyy sovittaa yhteen jälleen demokratian kanssa. Ja tällä hetkellä huomaamme kyllä, mitä voi tapahtua, jos tietyissä jäsenvaltioissa tietyillä henkilöillä on sellainen mielikuva, että integraatio tapahtuu demokratian kustannuksella. Ja luulenpa, että sen sijaan, että nyt yritettäisiin keksiä pyörä uudestaan, niin pitäisi toimia niiden instituutioiden puitteissa, joita on olemassa. Ja varmasti olette kuulleet puhuttavankin Euroopassa instituutiosta, joka, jonka kansalaiset suoraan valitsevat, ja sen nimi on Euroopan parlamentti. Tämä toimielin asettaa sosiaaliselle elämälle hyvin selkeät ehdot ja tehokkaasti ehdot muutama vuosi sitten jouduin palaamaan takaisin Italiaan hyvin nopeasti tiettyjen tapahtumien seurauksena ja Euroopan parlamentin valvontavalta näyttää toimivan oikeinkin hyvin. On tärkeää, että yhteisön elin, joka, on, joka neuvostokin on ja jollainen komissiokin on, ovat sellaisia tärkeitä elimiä, jotka, jotka Jean Monnet, ranskalainen merkkihenkilö, äh, mielessään kehitteli. Ja hän totesi, että integraatio ja demokratia ovat asioita, jotka täytyy aina ja pysyvästi sovittaa läheisesti toisiinsa. Kiitoksia. Arvoisa pääministeri Monti, arvon kollegat, paljon kiitoksia. Arvoisa pääministeri, te viittasitte Gularin kanssa julkaisemaan artikkelin ja varmaankin puhun kaikkien puolesta, kun kiitän teitä kahta tästä tekstistä. Ja varmaan oli melkoinen sattuma, että tämä teksti julkaistiin juuri tänä päivänä. Tän, ja nyt seuraavana saa puheenvuoron sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Joseph Dole. Hyvä puhemies, hyvä Mario Monti, hyvät kollegat. Me olemme täällä parlamentissa vakuuttuneita siitä, että Euroopan täytyy oikaista julkistaloutensa ja löytää uudelleen kasvun tie, jota juuri tässä meille kuvailitte. Haluaisin sanoa teille, hyvä Mario Monti, että ne talousuudistukset, joihin olette ryhtyneet omassa maassanne, toimivat esimerkkinä molemmissa tapauksissa. Olette yhtäältä vienyt eteenpäin paljon teitä edeltäneen hallituksen aikasatamia uudistuksia, ja toisaalta olette ryhtyneet tärkeisiin uudistuksiin esimerkiksi vapauttaen sääntelystä tiettyjä ammatteja. Se on askel oikeaan suuntaan, koska se luo työpaikkoja ja stimuloi kilpailukykyä. Teidän ehdotuksenne vuoksi, kun olette halunneet ottaa nyt käyttöön tietynlaisen joustoturvan, vahvistatte markkinoita, teette työmarkkinoista dynaamisemmat ja suojelevammat. Teidän taistelunne petoksia vastaan ja avoimemman verojärjestelmän puolesta on myöskin oikea. Se on se, joka mahdollistaa sen verotaakan vähentämistä, joka italialaisten harteilla on. Ryhmäni tukee näitä menettelyitä, sillä on aivan esimerkillinen arvo Euroopalle. Toivon, että monet muutkin maat ryhtyvät tälle tielle, sillä kasvun löytämiseksi täytyy löytää myös poliittinen ympäristö, joka on taloudellisestikin suotuisa on myös tarpeen antaa uutta toivoa kansalaisillemme, ei kuitenkaan väärää toivoa, koska siihen petyttäisiin nopeasti, jos ei se pohjaudu todellisuuteen, vaan sellainen toivo, joka pohjautuu kilpailukykyisemmän talouden kehittämiseen ja välttämättömien uudistusten tekemiselle. Italian talous, kuten monien muidenkin eurooppalaisten maiden talous, on vahva siitä syystä, että se on rakennettu reaalitaloudelle, kilpailukykyisille toimialoille ja se on täynnä potentiaalia. Pääministeri Monti, olette ryhtynyt hyödyntämään tätä potentiaalia ja vapauttamaan se niistä taakoista, jotka sitä painavat. Meidän täytyy kaikissa maissa noudattaa tätä esimerkkiä, noudattaa niitä esimerkkejä, jotka tekevät parhaiten. Kansallisessa politiikassa ja eurooppaisessa politiikassa meidän täytyy ottaa käyttöön ne voimavarat, joita on alikäytetty. Meidän täytyy mahdollistaa se, että pk-yritykset, tutkijat ja miljoonalaiset eurooppalaiset, varsinkin nuoret, jotka ovat työttöminä, voivat kehittää potentiaaliaan. Tämä politiikka vaatii vastuunkantoa, hyvä Mario Monti, juuri niin kuin te osoitatte tekevänne hallituksen johdossa. Joillekin on suuri houkutus sekoittaa julkiset investoinnit ja muut investoinnit. Mutta vain investointien avulla voimme saada aikaiseksi kestävän kasvun. Komission entinen puheenjohtaja Jacques Delors äh, tapasi sanoa, ettei sisämarkkinoihin voi rakastua. Äh, Valentinipäivän jälkeisenä päivänä ei voida kyllä sanoa, että on rakastettu myöskään eurooppaisen kilpailukykyyn. Ja siitä syystä edust- äh, pääministeri Montti, olette ryhtynyt oikealle tielle luodakseen lisää kasvua ja työpaikkoja. Tarvitaan lisää äh, verokoordinointia jäsenvaltioiden välillä. Me tarvitsemme uutta tuulta, joka puhaltaa äh, eurooppalaisten markkinoiden integraatiossa. Minä haluaisin puoltaa sisämarkkinoita, jotka nyt 20 vuotta sen jälkeen, kun ne vuonna 1993 käynnistettiin, ei vieläkään ole viety loppuun. Tekin muistutitte siitä. Kaikki tietävät, miten paljon minä kannatan ranskalais ja saksalaista yhteistyötä, mutta aivan yhtä paljon toivon, että kuten Italia, myös muut maat saavat näkemyksensä esille, ehdotuksensa ja vastaehdotuksensa. Haluan myös hyödyntää tätä tilaisuutta tervehtiäksenne teidän sitoumustanne määrätietoisuuttanne yhteisömenetelmän puolesta, eurooppalaisen integraation puolesta. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa pääministeri Monti, tiedätte, että paluu hallitusten väliseen menetelmään olisi vakava virhe. Askel taaksepäin 500 miljoonalle eurooppalaiselle. Luotan siihen, että te jatkatte tällä tiellä ja vastustatte äh, hallitusten välistä menetelmää. Teillä on myös parlamentin enemmistö takananne. Tämä parlamentti haluaa saada kuuluville toisen äänen, solidaarisen ja vastuullisen Euroopan äänen, integroidun poliittisen Euroopan äänen. Te tiedätte, että voitte luottaa liittolaiseenne. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Ja seuraavana SDn puolesta kollega Svoboda, kuusi minuuttia. Herra puhemies, arvoisa pääministeri, toivotan teidät torve, tervetulleeksi tänne parlamenttiin, en ainoastaan demokraattisen puolesta, vaan kaikkien sosiaalidemokraattiseen perheeseen kuuluvien puolesta. Niin me olisimme kyllä teidät valinneet tänne tämän puheen jälkeen, joten Kyllä te olette myöhemmässä vaiheessa tänne tervetullut, kun osoititte olevanne näin vahva eurooppalainen. Niin, odotukset ovat korkealla sekä Italiassa että Euroopassa, ei ainoastaan täällä, vaan suuren yleisönkin keskuudessa. Ja te puhuitte jo kasvusta ja siitä, että meidän täytyy yhdistää kasvu tähän fiskaaliseen kurinalaisuuteen. Ehkäpä pitäisi mennä vielä pidemmälle, eli tämä kurinalaisuus saavutettaisiin, jos meillä olisi kasvua ja työllisyyttä osoitettavana. Arvoisa pääministeri, monia julkilausumia on esitetty Italiasta ja monista muistakin maista, mutta emme ole ryhtyneet tuumasta toimeen. Kannin huippukokouksen asiakirjoista siteeraten toteaisin seuraavaa. Me uskomme vakaasti, että työllisyyden pitää olla Euroopan unionin toimien keskiössä kasvua tavoiteltaessa ja vakaan toiminnan aikaansaamiseksi. Hyvät aikomukset, mutta toimiin ei ole ryhdytty. Mutta te sanoitte, että esimerkiksi nämä vakausjoukkovelkakirjan lainat olisivat yksi mahdollisuus, mutta me emme ole saaneet niitä vielä aikaiseksi. Ja toisaalta toteaisin, että sosiaalinen Eurooppa on jotain konkreettista. Uudemman kerran toteaisin, että Kannen huippukokouksen yhteydessä todettiin, että me haluamme ajaa sosiaalista suojelun tason nostoa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että sosiaalinen vuoropuhelu on keskeisessä asemassa. Aamupäivällä keskustelimme sosiaalisesta vuoropuhelusta ja sen romuttamisesta Kreikassa. Miten Troika totesi, että sellaista ei tarvita. Emme tarvitse työmarkkinaosapuolia ja me palaamme vielä tähän demokratia-asiaan tuonempana. Joten kasvu, työllisyys ja sosiaalipolitiikka, niiden pitää kulkea rintarinnan. Ja sitten äh, verojärjestelmästä, senkin pitää olla sosiaalinen ja oikeudenmukainen. Meidän täytyy taistella veronkiertoa vastaan ja G20-huippukokouksessa todettiin, että me olemme sitoutuneet julkisen rahoituksen valmiseen ja suojelmiseen mutta minkälaisiin käytännön toimenpiteisiin ei ole ryhdytty veroparatiisien kitkemiseksi. Mitä Kreikan kansalaisten pitäisi ajatella, jos rikkaiden rahat siirtyvät Sveitsiin tai muihin maihin ja he joutuvat sitten maksamaan omista veroistaan nämä syntyneet äh, verotukselliset aukot? Usein on sanottu, että meidän täytyy taistella tai pelätä veronpakoa, mutta me olemme kuitenkin hyväksyneet tällaisen veronkierron ja paon, mutta toimenpiteet ovat olleet hyvin puutteelliset, joten tähän tulisi paneutua. Ja olen samaa mieltä kansanne, kun te sanoitte, että voisimme mennä jopa pidemmälle. Eli konsolidointi Euroopassa, kasvavassa Euroopassa, me tarvitsemme kasvua, vähemmän työttömyyttä, järkiperäistä verotusjärjestelmää ja jos me tälle tielle lähdemme, sen myöskin kansalaiset voivat tuntea omakseen. Ja me tarvitsemme myöskin eurooppalaisia toimielimiä, jotka uskovat tähän lähestymistapaan, eurooppalainen keskuspankki ja investointipankki. No miksi investointipankki ei voisi saada suurempia valtuuksia silloin, kun kyse on PK-yritysten tukemista? Investointipankki voi myöskin omalta osaltaan ajaa tätä kasvua. Ja mitä tulee eurooppalaisen keskuspankkiin, niin Maanantaina tapasin kollega Draakin, hän tekee erinomaista työtä ja hänkin teidän tavallanne haluavat todellakin ajaa tätä kasvua ja likviditeetin aikaansaamiseksi, jotta kasvua voidaan saada aikaiseksi. Draghi ja Monti minä uskon, että tältä pohjalta Eurooppa voi saada aikaiseksi erinomaisia tuloksia. Niin, Super Mario. Niin, toivottavasti jotain todellista läpimurtoa voidaan saada aikaiseksi. Ja mitä tulee demokraattiseen Eurooppaan, sen suhteen olette aivan oikeassa. Nämä eivät todellakaan ole mitään ristiriitaisuuksia, mutta neuvosto ja neuvoston eräät jäsenet yrittävät saada takaisin menetettyä valta-asemaansa. Jotkut kansalaiset kysyvät, että mikä on loppujen lopuksi enää sitten parlamentin rooli? Tiedän, että Lissabonin sopimus ei ole ollut kaikkien hallitusten mieleen, mutta minä todellakin toivon, että tällä demokratiakonseptilla konseptilla saataisiin myöskin parlamentti tähän peliin mukaan, ettei kävisi niin kuin aikaisemmin, että meidän täytyy väen vängellä yrittää saada äänemme kuuluviin pienen pienten muutosten aikaansaamiseksi. Eli meidän pitäisi olla keskustelussa mukana heti alusta. Ja kyse ei ole vain ainoastaan komission roolista. Aamupäivällä sanoimme, että Troikan edustajat, kuten Lukas, menevät jäsenvaltioihin ja esittävät omia kannanottoja. Italian konsepti on aivan toisenlainen, sillä se toimii vastuullisesti kasvun hyväksi. Kyse ei ole vain ainoastaan rahoituksellisista säästökuurista. Ja vielä lopuksi, arvoisa pääministeri, toteaisin, että me olemme erittäin tyytyväisiä tähän teidän vierailuunne. Te ajatte vahvaa Italiaa ja vahvaa Eurooppaa ja sitä me kaipaamme ja toivomme. Italia perustajan jäsenenä, sen pitäisi pysyä demokraattisena, vakaana turvallisena maana, jossa on paljon työpaikkoja ja jossa sovelletaan sosiaalista politiikkaa. Ja meidän tuella me vakavasti uskomme, että te arvoisa pääministeri saavutatte myöskin tämän tavoitteen. Kiitoksia. Verhofstadt. Ja seuraavana alle ryhmän puolesta Verhofstadt. Äh, hyvä puhemies, hyvä Mario Ryhmäni yhdessä Spinellin kanssa olemme ylpeitä siitä, että olette nyt Italian pääministerinä. Mielestäni teette todella vaikuttavaa työtä, koska muutaman viikon aikana olette onnistuneet saattamaan Italian oikealle tielle ja tehneet rakenteellisia muutoksia. Tämä on välttämätöntä paitsi Italialle myös koko Euroopalle ja meillä on ihan oikea federalisti nyt Eurooppa-neuvostossa, hyvä ystävä. So, uh, I will not continue in it. No enpä tarvitse jatkaa italiaksi. Pientä rohkeutta huudeta yleisöstä. Ei, minä mieluummin keskustelen italaista viinistä kuin italaista politiikasta. Niin, hyvä pääministeri, hyvä Mario. Se, mitä tänään tarvitaan, on enemmän kuin vain kehuja. Se, mitä tarvitset parlamentiltamme ja Euroopan neuvoston kollegoiltamme, on muutakin kuin vain moraalinen tuki. Tarvitset konkreettista tukea tältä parlamentilta ja Euroopan neuvostolta. Ennen kaikkea suunnitelma ehdotusta korkotason vähentämiseksi kaikille Euroopassa. Ja tänään kollegat, meidän täytyy muistaa se, että Italia kaikkien näiden uudistusten jälkeenkin maksaa kolmenkertaisen koron verrattuna Saksaan. 1,9 prosenttia Saksalle, 5,7 prosenttia Italialle. Ei tällainen voi jatkua, jos me haluamme päästä eurokriisistä. Ja kahta asiaa ei voida tehdä. Ensinnäkin meidän pitää muistaa, että tällainen pelastusrahasto voidaan ottaa käyttöön. Se on saksalainen ajatus ja tämän lunastusrahaston, äh, lunastusrahaston avulla voidaan vähentää velka 60 prosenttia. Sen avulla voidaan saada korkotaso alas ei pelkästään Italialle, vaan myös muille maille, Saksalle. Ja teidän täytyy tietää, pääministeri Monti, että parlamenttimme vain kaksi viikkoa sitten päätöslauselmassa vetosi siihen, että luotaisiin tällainen lunastusrahasto. Se on parlamentin ajatus ja uskoakseni enemmistö on sitä mieltä, että se tähän two-pack-lainsäädäntöön liitettäisiin, josta nyt keskustellaan. Se on paras järjestelmä myöskin, koska en usko, että Euroopan keskuspankki voi ikuisesti jatkaa sitä, mitä se tällä hetkellä tekee, eli että se injektoi rahaa kahden kolmen kuukauden välein markkinoille. Ja aivan kuten totesit, niin, ja olen kovin ilahtunut tästä interventiostasi, siis yhteinen joukkovelkakirja markkina-alue, sen avulla ei luoda pelkästään solidaarisuutta, vaan myös hyvä väline, jonka avulla voidaan saada aikaiseksi todellista kuria rahoitusalalle. Ja joka tapauksessa se on parempi ja rakenteellisempi ratkaisu kuin se, mitä me teemme tällä hetkellä. Eli että olemme nyt jo laittaneet triljoonan veronmaksajien rahoja likoon. Olemme Ranskan, Britannian ja ehkäpä huomenna Saksankin luottoluokitus on laskenut. Kriisi, joka on johtanut siihen, että tuhannet eurooppalaiset elävät todella vaikeissa oloissa. Siitä syystä minun mielestäni nyt on oikea aika löytää rakenteellisia ratkaisuja, eikä pistää pelkästään veronmaksajia maksamaan, vaan myös velkakirjahaltijoiden ja rahoituslaitosten aika maksaa. Ja sitten viimeinen kommenttini, hyvä puheenjohtaja. Italia ei ole mikään Kreikka. Päinvastoin, minusta Kreikan tänä päivänä täytyy katsoa sitä, mitä Italiassa tapahtuu. Kreikkakin tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, Kreikankin tarvitsee vähentää valtavaa julkista sektoriaan, senkin tarvitsee uudistaa poliittista järjestelmää ja ehkäpä, no sanoin tämän jo pääministeri Montille aiemmin, ehkäpä se olisi hyvä ajatus sitten, kun hän on päättänyt työnsä Italiassa, että hänet lähdetään Kreikkaan hän voisi olla hyvä tällainen matkusteleva ministeri koko Euroopassa aina silloin, kun ongelmia ilmenee eurovyöhykkeellä. Kiitoksia Mario. Grazie, onorevole Verhofstadt. Kiitoksia paljon edustaja Verhofstadt. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Harmsille vihreiden puolesta. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa kollega Monti, niin käytän saman tien äidinkieltäni. Niin, tämä puheenne, eikä ainoastaan tämä jo mainittu artikkeli, osoittivat kaksi seikkaa. Yhtäältä te olette se henkilö, joka on kykenevä vaikean aikakauden jälkeen saada italialaisesta politiikasta sivistyneen politiikan. Ja te olette antaneet meille toivoa siitä, että te tulette olemaan yksi niistä vahvoista henkilöistä, jotka kykenevät saamaan tästä eurooppalaisesta politiikasta sivistyneen. Vakavasti puhuttuna todettakoon, että tästähän oikeastaan on kyse. Tarkkaavaisena kuuntelin, mitä sanoitte. Ja välillä minulle syntyi sellainen vaikutelma, että no hyvä, hyvä, mutta eiköhän voisi pukea ajatuksensa vielä selkeimpiin sanoihin. Voisiko hän kertoa suoraan, mistä ongelmista on kyse? Nämä Italian luvut kuulimme kollega Verhofstadtin suusta. Italia, Espanja, Portugali, Irlanti, ainakin nämä valtiot ovat sellaisia, joissa kansalaiset todellakin pelon tunteikkaina lukevat Kreikan uutisia. Me, mutta kuitenkin sanomme, että jokaisessa maassa tilanne on toisenlainen, mutta te tiedätte oikein hyvin, että kriisi ei ole hallussa, vaan se voi levitä laajemmalle alueelle. Ja tekin totesitte jo aikaa sitten, että pankki kasvaessa ne voitte varmaankin vastata kysymyksiimme hiukan tarkemmin. Ensinnäkin kysyisin, että kun katsotte Kreikan suuntaan ja toteatte, että meidän täytyy saada aikaiseksi osallistavaa politiikkaa. Eurooppa täytyy pitää yhtenäisenä. Uskotteko, että Kreikan kriisipolitiikka nykyisellään on se oikea tie? Sillä minä en siihen kylläkään usko. Neli Kroos komission puolelta totesi eilen, että eihän se mikään suuri draama olisi, jos Kreikka luopuisi euroalue paikastaan. Minun mielestäni tämä on vaarallinen heitto. No mitäs kreikkalaisten pitäisi ajatella kuullessaan tällaisia kommentteja? Ja sitten viittasitte kurinalaisuuteen, talouskuriin. Uskotteko te, henkilönä, joka haluaa ja joutuu Italiassa siivoamaan muiden sotkuja, niin uskotteko te siihen, että on järkevää talouspolitiikkaa, jos panostetaan vain ja ainoastaan leikkauksiin ja säästöihin? Sillä Kreikassa vain ja ainoastaan leikataan. Kyse ei ole siitä, että yritettäisiin saada budjetti tasapainoon, eli että tulot ja menot olisivat tasapainossa, vaan kyse on siitä, että leikataan joka paikassa. Ja leikkauksesta huolimatta suurin osa kansalaisista kärsii, erityisesti köyhimmät. Onko tämä se lähestymistapa, jota kriisin kourissa kamppaileva maa voi käydä? Ja te pankkialan ihmisenä, niin voitteko kertoa minulle, miksi on päätetty sanoa, että liian suur, nämä pankit ovat liian suuria pelastettavaksi tai äh, annettavaksi tuhoutua, eli ne on joka tapauksessa pelastettava. Me emme oikeastaan usko ja luota näihin kriisistä kärsiviin maihin. Meillä on suuria vaatimuksia sen suhteen, miten heidän tulisi politiikkaansa toteuttaa, vaikka kyse ei ole mistään järjettömistäkään summista. En oikein koskaan ymmärtänyt, miksi tällainen ristiriita on päässyt syntymään. Tiedän oikein hyvin, että te pyritte Italiassa puuttumaan veronkierto-ongelmaan kovalla otteella olette ryhtyneet tähän työhön. Cortinadan Betsossa otitte tämän projektin jo esille. Se on mielenkiintoinen viesti, mutta olisitteko valmis toimimaan siten, että Euroopan laajuisesti sovittaisiin sopimuksesta, jonka mukaan eroja, veroja ei voida kiertää tällä tavalla, varo, rahaa ei voida pestä näin suuressa mittakaavassa. Kaiken kaikkiaan vuosittain me menetämme verotuloina 300 miljardia euroa. Kiitoksia herra puheenjohtaja tästä kärsivällisyydestä, niin, mutta ihan lopuksi vielä seuraavanlainen huomio. Yksi ainokainen virke. Mitä tulee kriisimaiden pääministereihin, niin teidän tilanteenne on toisenlainen. Te nautitte suurta kunnioitusta Euroopassa. Minä uskon, että te kokeneena entisenä komissaarina voitte toimia vastuullisesti ja teillä on varmaan myöskin suuri vastuu, kun yritetään muokata mielikuvaa kriisimaista ei-kriisimaissa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia edustaja Harms. Seuraavana konservatiivin puolesta edustaja Kelhön. Thank you, um, Mr. President. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, eräs toinen tärkeä Monty, eli Monty Python, sanoi, että katsopas aina elämänne valoisaa puolta, always look on the bright side of life. Ja kun talousuutiset ovat synkkiä, niin on parikin syytä Italialle olla optimistinen. Ja tästä yhdestä asiasta olen samaa mieltä Verhofstadtin kanssa, nimittäin Italia ei onneksi ole Kreikka. Kuitenkin tämänhetkinen vaihtotase on huonossa tilanteessa, oltiin hyvässä, hyvässä ylijäämätilanteessa ja se on sieltä sitten tullut alas kuin lehmän häntä lähes kymmenen vuoden ajan. Ja tässä odotetaan johtajuuttanne kymmenen vuoden bondien tuotto on kohtuuttoman heikossa tilassa. Nyt se on paranemassa, mutta se on lähinnä Euroopan keskuspankin ansiota. Se on ostanut teille aikaa. Italiassa julkisen talouden vakauttaminen ja talouden uudistaminen mahdollisesti voi toimiakin, mutta Eurooppa, anteeksi, Kreikassa se ei toimi. Kreikan konkurssitila ja mahdollinen eurosta lähteminen voi olla mahdollinen vaihtoehto Merkelille, mutta EUlle ja euroalueelle se ei ole vaihtoehto. On tärkeää, että kriisiä helpotetaan ja Kreikkaa tuetaan, mutta se ei ole pitkän aikavälin ratkaisu. Pitkän aikavälin ratkaisu on kasvu. Meillä ei ole minkäänlaista vaihtoehtoa tässä. Meidän täytyy rehellisesti todeta, että poliittiset toimet ovat tähän mennessä epäonnistuneet, koska ne perustuvat sellaisiin toimenpiteisiin, joilla yritetään pitää vain kaikki tyytyväisinä ja iloisina ja ajatukseen, että jollakin politiikalla voidaan lyödä, äh, luoda työpaikkoja. Tämä on byrokraattista lähestymistapa, joka ei tuota tuloksia. No sitten on tietysti aivan lähiaikoina, viime aikoina täytäntöön pantu äh, talousalan asiakirja. Tässä viittaa nyt Mario Montin sisämarkkinapakettiin ja Malcolm Harbour siihen innolla tässä viitasikin. Minun mielestäni hankalin ongelma Euroopassa on tällä hetkellä se, että kilpailukykyä syö harmonisointi sen sijaan, että liberalisoitaisiin. Jos nyt katsotaan työllisyyspolitiikkaa EU-ssa, niin sillä on ollut valtava tuhoava vaikutus meidän talouksiimme. Yhtenäismarkkinoiden piti tarjota joustavampaa ja avoimempaa kaupankäyntiä Eurooppaan. Vastaus ei ole byrokratian lisääminen ja sääntöjen lisääminen eikä Euroopan lisääminen, vaan minun mielestäni vastaus on parempi Eurooppa ja parempi kilpailukyky. Ja tässä nyt puhun demokratiasta niin kuin tekin, Mario Monti, teidän kansalaisenne eivät valinneet, tai eh, kansalaiset eivät valtineet, valinneet teitä, vaan Italian parlamentti valitsi teidät. Teillä on kovat haasteet edessänne, ei pelkästään Italiassa, vaan myöskin muualla Euroopassa. Jos onnistutte nyt tässä valtavan vaikeassa ja haastavassa tehtävästänne, niin saatte myöskin meidän tukemme eh, tehtäväänne ja myöskin mahdolliseen Atenan missioonne. Kiitoksia edustaja Källenen. Seuraavana kuen puolesta Patrick Legihirjak. Monsieur President. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä pääministeri. Pelkään pahoin, että jälleen uuden kerran tällä keskustella pyritetään, pyritään nyt salailemaan sitä politiikkaa, joka vie Eurooppaa kohti kaaosta. Te ette sanonut tätä sanaa. Te puhuitte meille kurista mutta kuri koskee aina kansalaisia, ei rahoituspuolta, kuten Kreikassa ja muissa maissa. Säästötoimenpiteet ovat myrkyllinen tapa toimia. Ne eivät mahdollista talouden uudelleenkäynnistymistä, sillä palkat, sosiaalinen suojelu ja työpaikat joutuvat uhratuiksi. Puhuitte pitkään demokratiasta, mutta mistä demokratiasta oikein puhutaan, kun te itse, pääministeri Monti, tuhoatte Euroopan, äh, italialaisen työllisyyden? Mitä tarkoitatte, kun et enää halua neuvotella toimialakohtaista sopimusta? Mistä demokratiasta puhutaan silloin, kun kysymys on troikasta, jossa, jota johtavat ihmiset, joita ei ole valittu? minkälaista demokratiaa saadaan aikaiseksi tulevaisuudessa. Tässä puhutaan vain sanktioista, valvonnasta niille, jotka eivät noudata säästötoimenpiteitä. Mitä demokratia tällainen on? Kysymyksessä eivät ole sopimukset, joita tehdään tänä päivänä ja vasemmiston nimissä haluamme esittää joitakin ehdotuksia kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi. Minimipalkan käyttöönotto Euroopassa, minimitason käyttöönotto, aivan kuten parlamentissa on äänestetty. Sosiaaliturvan puoltaminen julkisesti niin, että otetaan käyttöön ammatillinen järjestelmä tässä suhteessa ja sosiaalisen polkumyynnin lopettaminen, pääoman asettaminen samalle tasolle kuin työn todellinen finanssitransaktiovero, eurooppalainen liittoutuma niin, että voidaan ottaa käyttöön suojelu, viisumit ja rajat niin, että suojellaan sosiaalista yhteistä hyvää. Niin, että otetaan käyttöön teollisuuspolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, kehitellään tutkimusta ja innovaatiota. Jos tämä on mahdollista, ja se on mahdollista, jos luodaan humaani ekologinen rahasto sen sijaan, että otetaan käyttöön eurooppalainen vakausmekanismi yhdessä eurooppalaisen keskuspankin kanssa, joka ostaa osan tai kaiken vaikeuksissa olevien valtioiden veloista ja myöntää luottoja suoraan valtioille. Ja näin ollen, älkää sanoko, että sopimukset niitä estävät sillä sopimukset tällä hetkellä ovat demokratiaa ja kansalaisia vastaan. Jarik. Paljon kiitoksia Elahdelle Jarik ja seuraavaksi EFD-ryhmästä edustaja Speroni. Presidente Monti. Ministeri Monti, teillä on varmasti hyvin paljon kokemusta rahoitusalalla, äh, myöskin akateemiselta alalta, hyvin äh, äh, pienistä piireistä Lebergistä ja kolme kokouksista. Ja vähän aikaa sitten menitte Wall Streetille tavataksenne tuon kansainvälisen rahoitusmaailman eh, johtajat, jotka ovat meidät nyt eh, sellaisen tilaan saattaneet, että eh, kaikki jonka kaikki kansalaiset, erityisesti Eurolandian kansalaiset, tuntevat ihan omissa lompakoissaan varmasti tapasitte siellä liittolaisenne tai johtajanne liittolaisenne, koska kun olitte komission jäsen, jaatte sen vastuun, jossa Euroopan unioni, taloudellisesta tilanteesta, jossa Euroopan unioni tällä hetkellä on johtajia, koska sitten kun teistä tuli pääministeri käymättä läpi demokraattisia vaaleja, yritätte nyt heikentää veronmaksajan tilannetta toimimalla kansainvälisen rahoituksen puolesta. Te e, edistätte Eurooppaa, joka ei ole meidän Eurooppamme, jota me emme jaa. Ja yhdessä George John Napoletanon kanssa väärinkäytätte tilannetta. Yksin ei päästä ulos tilanteesta, mutta te ette näe te kaksi ja ne, jotka teidän kal- kal- taisenne kerrotte vääryksiä, että meillä on Sveitsi, meillä on Norja, meillä on Uusi-Seelanti, meillä on Kanada, meillä on Australia, länsimaisia demokraattisia valtioita, joissa kansalaiset ilman unionia ja ilman euroa ovat paljon paremmassa talous- ja rahoitustilanteessa. Kiitoksia, edustaja Speroni. Kiitoksia, kiitoksia, edustaja Speroni. No niin, okei, okay, kiitoksia. Edustaja Konbendit, kiitoksia. Nyt edustaja Golnich. Leider für eine Minute 30 Sekunden, Herr Gollnisch. Valitettavasti ja minuutti 30 sekuntia, edustaja Gollnisch. Monsieur le Président du Neuvoston puheenjohtaja, monet ovat tervettäneet toimienne nopeutta näissä äh, talouskurisuunnitelmissa äh, ja kun ajatellaan Äh, Goldman Sachsia ja herra Draghia, joka nyt on EKPn puheenjohtaja. Hänen nopeita toimiansa, liberalisointia ja uudistuksia työmarkkinoiden uudistamiseksi. Kysymys on nyt kasvusuunnitelmasta ja itse asiassa se on oikeastaan sosiaalisen taantuman suunnitelma. Minä onnittelen teitä tästä rohkeudesta, mutta onko neuvoston puheenjohtajalla todella rohkeutta, kun ajatellaan, kun teidät nimitettiin tähän tehtävään, että olette kuitenkin jatkaneet äh, samalla tavalla kuin menneisyydessäkin ilman, että esittelitte, e, että halusitte asettua kansanne tahdon äh, alaiseksi. Toisin sanoen tässä ei ole demokratiaa millään lailla. Päinvastoin demokratian mandaatin on hyvin äh, rajoitettu, koska nämä tällaiset aika hämäräperäiset Bilderberg-ryhmät sun muut piirit, joista te tulette, eivät ole millään lailla demokraattisia, vaikka teillä onkin enemmistö parlamentissa. Te olette myöskin pitäneet kiinni subsidiariteettiperiaatteesta, mutta kollegat ovat jo teille vastanneet herra Voboda, joka on itävaltalainen, Verhofstadt liberaaliryhmästä, joka on Flaami. Teille on jo vastattu englanniksi, vaikkakin täällä on tulkkaus ja Verhofstadtkin voi puhua omaa äidinkieltään täällä. Kuitenkin täällä on käytetty isoveljen kieltä eikä minun kanssa kansalaisteni kieltä. Ja seuraavaksi komission puolesta edustaja Herra Shevchovic. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri, hyvät edustajat. Italia lähti kriisiin vaikeissa tilanteessa. Ensimmäistä päivästä lähtien pääministeri Montin hallitus on osoittanut halukkuutensa ryhtyä toimenpiteisiin tiiviisti. Edistystä on jo tapahtunut. Joulukuussa hyväksyttiin uusi julkisen talouden tasapainottamispaketti ja siinä voitaisiin saada tulo, tuloksia jo vuonna 2013 ja julkinen velka pienemään. Viime viikkoina on otettu käyttöön monia rakennetoimenpiteitä verotuksessa, eläkeuudistuksessa, kilpailukyvyssä, liiketoimintaympäristössä sekä julkisen hallinnon tehokkuudessa. Viimeaikaisimmat pyrkimykset hallinnollisen yksinkertaistamiseen ja suljettujen sektoreiden avaamiseen parantavat liiketoimintaympäristöä ja parantavat sitten sen äh, talouden sopeutumiskykyä pidemmällä tähtäimellä. Komissio on tyytyväinen määrätietoiseen lähestymistapaan, jota Italian hallitus osoittaa ja haluaa tukea Italian hallitusta sopivalla tavalla. Komissio haluaa tukea Italian pyrkimystä torjua nuorisotyöttömyyttä toimintaohjelman kautta ja rakennerahastojen uudistuksessa vuoteen 2013 asti. Pääministeri, kuten näette, teillä on vahvaa tukea Euroopan parlamentissa ja olen varma, että teillä on paljon ystäviä ja jopa fänejä komissiossa, ihailijoita. Siksi haluaisin sanoa komission puolesta, että hallituksenne toivon sille ja teille henkilökohtaisesti kaikkea hyvää ja menestystä. Kiitoksia komission jäsen Shevchovic ja nyt annan pääministeri Montille puheenvuoron. Grazie. Kiitoksia, arvoisa puhemies koska minä vein eh, enemmän puheaikaa tässä alkupuheenvuorossa, niin pyydän anteeksi ja puhun ihan lyhyesti tässä loppupuheenvuorossani, jotka haluaisin, haluaisin erityisesti kiittää eh, teitä eh, puhemies ja arvoisia parlamentin jäseniä, jotka halusivat osoittaa tukea ja arvostusta maallani ja hallitukselle, jota minulla on kunnia johtaa ja minulle henkilökohtaisesti nämä sanat, tunteet ovat suuri lohdutus meille. Me yritämme hallinnoida aina vain paremmin Italiassa ja Italiassa tuoda panoksemme tiukkaan eurooppalaiseen politiikkaan, erityisesti kasvun edistämiseksi. Haluaisin kiittää komission jäsen Shevchovicia siitä, mitä hän on minulle sanonut. Haluan vastata ainoastaan kahteen asiaan ja haluan sitten kirjallisessa tekstissä vastata näihin filosofisysteemisiin kysymyksen, jotka edustaja Speroni esitti ja joista häntä kiitän. Nämä kaksi asiaa, johon haluan vastata, ovat ihan lyhyitä. Tämä aivan lyhyt asia on edustaja Golnishin huomio, että minä en voi sanotaanko niin, että minä en voi kerskua nyt tällä demokraattisella äh, valinnallani ja erona teihin ja muihin. Minä en ole asettunut ehdolle saadakseni tätä paikkaa. Minut pyydettiin tähän. Vastasin siihen spontaanisti ja olen varma, että jos teiltä olisi pyydetty osallistumaan vaikeina aikoina hallituksenne johtoon, olisitte kieltäytyneet, sanoneet, että olisitte vain suostuneet siihen, jos, teillä, jos teidät olisi demokraattisesti siihen valittu? Um. Alla signora, all'onorevole Kiitoksia myös näistä tunteista, joilla olette minut ottaneet vastaan. Ja edustaja Harmsille hänen puheenvuorostaan lähtien vähän yleisemmin Kreikan kysymyksestä. Sitä on kommentoitu hyvin paljon. Me olemme kaikki pohtineet hyvin paljon Kreikkaa. Minä pyytäisin, koska olen yksi vanhemmista täällä, katsomaan asiaa historian näkökulmasta. Varmasti ne vai, se kovuus, jolla Kreikkaa tänään kohdellaan, on sellaista, että me voimme pitää sitä liiallisena ja todennäköisesti niin on, mutta me emme saa unohtaa, että Kreikan politiikka usean vuoden ajan ja sanon tämän eh, vaatimattomasti ulkoisena eh, tarkkailijana on ollut varsinainen luettelo eh, pahimmista poliittisista käytänteistä maissamme ja kun tätä Euroopassa käsitellään lyhyesti artiklassa, josta puhuin aikaisemmin, kun Euroopassa demokratia toimii eh, kansallisella tasolla eh, eikä Euroopan tasolla, niin ei tämä ole näin. Ensinnäkin meillä on täällä demokratia Euroopan tasolla, olemme siinä eh, tilassa, joka sitä harjoittaa ja toisaalta olemme nähneet, että Kreikassa usean vuoden ajan mm, ja muissakin maissa on perustuttu korruptioon, nepotismiin, veronkiertoon, epäsäännönmukaisiin äh, julkisiin tarjouskilpailuihin ja niin poispäin. Eli vaikka tiukkuus jonka euro äh, ja sen budjettikori tuo mukanaan onkin ehkä liiallista. Kyllä minäkin kritisoin äh, joskus liiallista kuria, niin tämä vakauskulttuuri, joka on keksitty Saksassa ja jonka kaikki olemme hyväksyneet euron ja Maastrichtin sopimuksen kautta, on myös ö, tuonut vakaammalle pohjalle yksittäisten valtioiden poliittisen toiminnan, koska ennen oli liian helppoa sanoa kyllä kaikkiin tarpeisiin ja lisätä julkista velkaa tulevien sukupolvien harteille ja tällä tavoin tuhota oma maa. Joten nyt meidän täytyy yrittää saada aikaan tasapaino. Ehkä olemme nyt menneet liiaksi kurinalaisuuden puolelle, mutta italialaisena haluan sanoa teille, hyvä, että näin on käynyt, koska Italian kaltainen valtio on hyötynyt siitä, että sen täytyy useita vuosia sitten päästäkseen euroon toimia kurinalaisemmin. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia, hyvä pääministeri, äh, tästä puheenvuorosta. Nyt keskustelu on päättynyt.